Welcome. Tervetuloa sitten komission jäsen tänne. Seuraava aihe on Eurobeana. Siellä on esittele Herra Tryppel. Olkaa hyvä. Vorsitzender, sehr geehrte Frau... Kiitos. Ah. Kiitokset, herra puhemies. Eurobeana tulee olemaan suuri digitaalinen Euroopan unionin yhteishanke. Mitä tämä Euroopan oikeastaan tarkoittaa? Se on digitaalinen verkko, verkostokirjasto ja museo. Ja samalla se toimii myöskin digitaalisena arkistona. Euroopan kulttuuriperinnön kannalta se on äärimmäisen tärkeä ja sen tarkoituksena on tarjota mahdollisuus päästä digitaalisen verkkokirjaston piiriin eh, ympäri Eurooppaa ja myöskin maailmanlaajuisesti. Europeana eh, on toiminut vuoden 2008 marraskuusta lähtien ja siihen kuuluu noin 150 eh, sivutoimia ja jopa 6 käyttäjää on rekisteröitynyt tähän mennessä. Tällä hetkellä pyritään 10 000 teoksen digitalisointi ja, ja vielä hyvinkin lähitulevaisuudessa 15 000 teoksen digitalisointi. Hanke on siis varsin kunnianhimoinen ja sitä on rahoitettu esimerkiksi e-Content Plus-ohjelman varoista. Kuitenkin käytänteet eri jäsenmaissa toimivat eri tavoin. Saksassa on digitaalisuutta jopa 70 prosenttia teoksista, Saksassa taas vain 16 prosenttia teoksista. Tämä on kuitenkin Euroopan unionin kulttuuripolitiikalle hyvin tärkeä toimintatapa nimenomaan siksi, että se tarjoaa julkisen, mahdoll- julkisen ja laajan mahdollisuuden myöskin kansalaisille päästä teosten piirin. Sitä voidaan verrata vaikkapa Google-toimintaan. Emme kuitenkaan voi hyväksyä sitä, että tämän tyyppisissä tilanteissa toimitaan monopoliperiaatteiden mukaisesti. Me haluamme julkista yleistä palvelua, joka piirin kaikki pääsevät. Euroopan kansalaiset pääsevät myöskin vaikuttamaan poliittisesti tämän verkoston kautta. Kun teokset ovat tällä tavoin julkisesti saatavissa, ei ongelmia synny. Selvää on, että tekijäoikeuskysymykset on saatava järjestykseen, jotta koko <clears throat> systeemi toimisi on olemassa myöskin ongelma, joka liittyy niin sanottuihin orpo-teoksiin ja myöskin tekijäoikeuksien suojelemiin teoksiin. Jos tulevaisuudessa ja jossakin vaiheessa Euroopan unioni saa aikaiseksi järjestelmän, jonka puitteissa myöskin tekijäoikeuksien alaiset teokset saadaan mukaan tähän järjestelmään, se on tietysti hyvä asia, mutta Jotta tällaista lataamista voitaisiin suosia, on digitalisoitumisen tapahduttava nopeaan tahtiin. Kuitenkin sillä tavoin, että kulttuurinen monimuotoisuus säilytetään. Hmm. Mutta niin kuin sanottu, poliittisesti tärkeää on se, että kun käymme keskustelua Euroopan unionin strategiasta 2020, siinä painotetaan erityisesti <clears throat> valmennuskysymyksiä tietotaidon kasvattamista ja lisäämistä, niin sitä silmällä pitäen tämä verkosto ja digitaalisen kirjaston käyttö on aivan avainasemassa. Jotta asian tunnettaisi laajemmin, olisi syytä järjestää erilaisia kampanjoita ja ehkä jonkinlaisia mesenaatteja, sponsoreitakin tämän hankkeen tukemiseksi tarvittaisiin. Myöskin nuoret kohderyhmänä olisi otettava huomioon, kun valmiuttamista harjoitetaan. Procedure. Kiitos, Roat Ryppel. Ja sitten puhujallisten ulkopuolelta puhujat. Olkaa hyvä, ensimmäinen puhuja. Dziękuję, panie przewodniczący. Europana to dzieło... Kiitos puhemies. Europeana on läpimurto, saavutus, jonka avulla voidaan saada tietoa siitä, mikä on Euroopan kulttuuriperintö, ei ainoastaan arkiston muodossa, vaan myös museona ja käyttökelpoisessa muodossa. Tällä tavoin pystymme seuraamaan suurten tuo, taiteilijoiden tuotteita, kuten Chopinia tai Marie Curieitä tai muita. Minusta on, tämä on hyvä tapa varmistaa korkea laatu. Tämä on asia, jota tässä pitää seurata tarkkaan. Ja sitten on nämä tekijänoikeuskysymykset, ne tapaukset, joissa oikeus on mennyt umpeen, pitää miettiä sitä, miten tällöin toimitaan. Jäsenvaltioiden pitää olla erityisen tyytyväisiä tähän tärkeään hankkeeseen. Haluamme onnitella herra Tyröperiä. Sitten Ensio. Mulțumesc, domnule președinte. În calitate de raportor pentru opinia Comisiei... Kiitos, puhemies. Energiavaliokunnan äh, lausunnon laatijana äh, haluaisin äh, kiittää esittelijä mietinnön toteuttamisesta ja myöskin Euroopan komissiota äh, osallistumisesta asiaan. Nettisivulta äh, on löydettävissä äh, selkeät säännöt siitä, miten digitalisointi tapahtuu, mutta myöskin nettisivujen julkaisemiseen liittyviä sääntöjä on löydettävissä. Toivon, että meidän mietinnöstämme tulee todella äh, kattava, joskin äh, tulevaisuudessa on vielä syytä pureutua erilaisiin seikkoihin, niin kuin vaikkapa nyt rahoituskysymyksiin, tietosuojakysymyksiin ja tämän tyyppisiin seikkoihin. Odottelemme Euroopan komissiolta vielä vastausajatuksia äh, äsken mainitsemini kysymyksiin. Uskon, että tämä hanke voi olla suuri menestys Euroopan unionille – koska hän perustuu eurooppalaisiin kulttuuriarvoihin. Herra Takkula, olkaa hyvä. Puhemies, ensinnäkin haluan kiittää raportoija Tryppeliä tästä erinomaista raportista. Muutenkin tunnen hänet hyvin valiokunnasta jo viiden vuoden ajalta ja tiedän, että se ja ne tehtävät, mitä hän tekee, hän tekee todella huolella ja ammattitaidolla, niin kuin tämäkin on yksi hyvä osoitus siitä. Me tarvitsemme myös tällaista hanketta euroopassa koska mietitään euroopan unionia arvoyhteisönä kuitenkin euroopan unioni on myös vahva kulttuuriyhteisö. meillä on kaksikymmentäseitsemän erilaista jäsenvaltiota joilla on erittäin rikas ja monivaiheinen kulttuuri ja jos tänä aikana kun tiedon valtatiet lisääntyvät me voimme saada tämän tiedon ihmisten ulottuville entistä paremmin niin se on sellainen eurooppalainen rikkaus että siihen kannattaa kyllä panostaa ja etsiä voimavaroja. nimittäin onhan näin että kaikkien pientenkin maiden on tätä kautta mahdollisuus tuoda omaa ainutkertaista erityistä kulttuuriaan esille ja kun laajakaistat saadaan vielä komission ja jäsenvaltioiden toimesta ulotettua kaikkialle niin tämmöinen tasavertaisuudenkin periaate sitten toteutuu tällaisten kulttuuripalvelujen saannissa tämän kautta kun puhutaan verkkokirjastoista museoista ja arkistoista. kiitoksia. Kiitos E, moja grupa polityczna i ja osobiście e, nie jesteśmy specjalnymi e, zwolennikami tue tällaisten hankkeiden toteuttamista. Tällaisia hankkeita synnytetään sitä mukaan, kun erilaista tarjo- erilaista tarvetta syntyy, mutta mielestäni tämä ei ole sinänsä keskeinen asia kulttuurin näkö, näkövinkkelistä asiaa tarkastellen. Mielestäni tätä asiaa ei ole selvitetty riittävän hyvin Euroopan unionin kansalaisille. Nyt meillä olisikin mahdollisuus tuoda paremmin hanke esiin ja, ja vahvistaa tilannetta, antaa tietoa siitä, miten esimerkiksi Euroopan unionin kansalaiset voivat saada lisää tietoa. Kolau, please. Kiitos. Ja sitten edustaja Papa Nikolaou, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ Kiitos. Kiitos. Avros ja την Ευρώπη. Kiitos. Me puhumme tässä aloitteesta, josta voi tulla todellinen aarre Euroopalle. Minä haluaisin vielä kerran kiittää esittelijää Tryyppeliä, koska hän on laatinut erinomaisen mietinnön. Tässä kyseessä on tietynlainen eurooppalaisen kulttuurin varasto, joka mahdollistaa sen, että ihmisillä, ihmisillä on saatavillaan tärkeää eurooppalaista kulttuuria. Eurooppa europeanan tärkeys riippuu siitä, minkälainen muoto sille annetaan. Me emme halua, että europeana olisi pelkästään joku foorumi, joka, jolta saa yhteyden eri teoksiin niin kuin Googlen tai Wikipedian kautta, vaan haluamme, että se on todellakin uskottava ja tieteellisesti luotettava ja hyödyllinen väline, jossa tekijänoikeudet suojataan ja sisältö suojataan. Tästä syystä me olemme esittäneet tarkistuksia sen jälkeen, kun kulttuurivaliokunnassa asiaa käsiteltiin. Nyt on tietysti mahdotonta varmistaa se, että jäsenvaltiot käyttävät tätä oman kulttuurinsa edistämiseksi. Ja sen takia meidän roolimme on tärkeä. Meidän pitää kertoa, kuinka tärkeä europeana on kansallisella tasolla. Ja pitää kertoa kansalaisille, miksi tämä on todella, todella odellinen, jotta kaikki haluaisivat sitä käyttää. Kiitos. Ja, Frau ja sitten Rova Kammerberg, olkaa hyvä. Vielen Dank, Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Kiitos puhemies, hyvät naiset ja herrat, kollegat. Kiitokset Ruvat Ryppelle hänen loistavasti valmistelusta mietinnöstään, jota tänään täällä tarkastelemme. Tämä hanke on sinänsä valtaisa. Siinä kerätään yhteen eurooppalaista kulttuuriperintöä varsin laajakantaisesti digitaalisessa muodossa. Jotta koko hanke voitaisiin kuitenkin vielä täydentää, se edellyttää suuria ponnistuksia. Me peräänkuulutamme ilmaista pääsyä eurooppalaisen eh, kulttuuriperinnön piirin tässä kyseessä. Eh, on siis, eh, tässä mielessä kyseessä on kompromissi, johon ei välttämättä ole päästy, jos ajattelemme sekä tekijänoikeuksia että velvollisuutta tarjota vapaa ilmainen pääsy kulttuuriperinnön piiriin ei kompromissiratkaisua vielä ole löytynyt. Jos ajattelee vaikkapa omasta maastani esimerkkiä, niin, niin mielestäni esimerkiksi Goethe on saatava Goethen on saatava tutustua sekä saksala, saksaksi että myöskin ranskan kielellä. Ruvatika. Mulțumesc, domnule președinte. Având în vedere beneficiile pentru cetăenii Uniunii Europene conferite Euroopan unionin kansalaiset saavat hyötyä europeanan käytöstä ja siitä syystä pitää lisätä sen sisällön määrä, joka on digitoitavissa eri maissa. Ja tätä varten on tärkeää, että pitää olla pääsy näiden teosten käyttöön, pitää laittaa saada ne oikeaan muotoon ja myös ihmisten tarpeet on huomioitava silloin, kun mietitään sitä, mihin muotoon ne laitetaan. Ja siksi me esitämme, että tarvittaisiin turvallisuussertifikaatteja niille portaaleille, joita Europeana suosittaa, ja tarvitaan myös rahoitusta tälle hankkeelle. Ja hyvä komission jäsen, pyytäisin teitä sanomaan meille jotain tekijänoikeus direktiivin uudistamista digitaalisessa yhteiskunnassa. No. Kiitos ja sitten komission jäsen. Mr. President, uh, honorable members, um, and of course uh, especially Mrs. Trupel. Uh... Kiitos, hyvät edustajat ja tietysti esittelijä. Meidän mielestämme mietintönne on erinomainen. Pidämme sitä oikein tervetulleena ja on totta, että nyt on puhuttava seuraavista askelista. Tämä on vasta alkua hyvin haastavalle seikkailulle ja on selvää, että Euroopana saa suurta poliittista tukea. Se on yhteinen pääsypiste eurooppalaiseen kulttuuriperintöön digitaaliaikana. Ja siksi haluaisin kiittää edustaja Trypeliä tämän mietinnön lausumista ja sitten kiittäisin myös tästä brändinimen keksimisestä. Europeanahan jo nimenä kertoo, mistä on kyse. Komissio voi antaa tukea myös vaihtoehtoiselle päätöslauselmalle, jonka ovat hyväksyneet tärkeimmät parlamentin poliittiset ryhmät, niin kuin minulle kerrottiin. Ja sitten sanoisin puhemies, että tämä on hyvin kunnianhimoinen hanke ja toistaakseni mitä jo sanoin, no tämä on vasta alkua. Tarkoituksena on, että digitoiduista kirjoista, lehdistä, kartoista, museotavaroista ja audiovisuaalisista arkistoista tehtäisiin kaikille saatavia internetin kautta. Ja tämä on hyvin tärkeää, jotta voidaan antaa kaikille digitaalisena aikana pääsy kulttuurin käyttäjiksi. Eli kuten sanottiin, meistä tulee ehkä parempia kansalaisia näin, saapa nähdä. Mutta joka tapauksessa voidaan nauttia kulttuurista ja näin ihmiset voivat olla onnellisempia, sillä silloin kun kulttuurista nautitaan, niin ollaan onnellisempia. Ja parlamentin mietinnössä aivan oikein korostetaan sitä, että tähän liittyy myös taloudellinen aspekti, sillä digitointi ja online-saatavuus, kun kyseessä on kulttuuriperintömme, se kattaa erilaiset alat, koulutus, esimerkiksi tutkimus, matkailu ja mediat Europeana on aivan uutta tasoa oleva yhteistyöhanke kirjastojen, arkistojen ja museoiden välillä Euroopassa. Ja kuten edustaja Tryppel oikein sanoi, se nyt jo antaa mahdollisuuden käyttää seitsemää miljoonaa digitoitua teosta. Ja tämä on vasta alkua, eli nyt pitää päästä liikkeelle. Vielä voidaan tehdä lisää ja näin pitääkin tehdä. Mietinnöstä käy ilmi erilaisia aihealueita ja sellaisia poliitikkoja, joiden osalta on saatava edistystä aikaiseksi ensi vuosina. Ja puhemies, tämän asian kehittyminen riippuu lähinnä siitä, miten jäsenvaltiot edistyvät, kulttuuriperintönsä digitoinnissa. Niiden pitää antaa mahdollisuus ihmisille käyttää ja tutustua näihin digitoituihin teoksiin Euroopan kautta. Ja on hyvä, että parlamentti pyytää, että jäsenvaltiot nopeasti edistyisivät asiassa, Pitää nopeammin sen parempi. Parlamentti korostaa sitä, että Euroopan ei pitäisi ainoastaan antaa käyttää jo julkisuudessa olevia tuotteita, jo vapaita tuotteita, vaan myös copyright-lain alaiset tuotteet pitäisi tähän saada mukaan. Ja näin vastaisin edustaja Tikalle, että on hyvin kiire saada aikaiseksi hyviä ratkoja sille, miten jo loppumyydyt painokset voidaan saada internetin kautta käyttöön ja toisaalta Orpo teokset, eli joiden haltijoita ei voida saavuttaa. Jos näin ei tehdä, niin Eurooppa jää muutamassa vuodessa jälkeen, erityisesti jos verrataan tilannetta Yhdysvaltoihin. Ja tällä hetkellä komissio suorittaa juuri vaikutusarviointia, joka koskee sitä, miten voitaisiin ratkaista orpoteosongelma Euroopan tasolla. Ja me puhumme siitä, mitä voidaan tehdä digitaalisen agendan yhteydessä, eli tähän pitää vielä palata. Euroopan vahvistettu versio tulee käyttöön tämän vuoden myöhemmässä vaiheessa ja tarkoituksena on, että yli 10 miljoonaa digitoitua teosta olisi tuolloin saatavilla. Ja tulevina vuosina tämä työ vielä edistyy tästäkin. Parlamentti on aivan oikein sanonut, että Euroopan onnistuminen on mahdollista, jos tehdään lisätyötä eri kulttuuriinstituutioiden välillä, jotka voivat antaa käyttöön digitoidut teokset ja myös suuren yleisön välillä. Pitää erityisesti kiinnittää huomiota nuoriin, kuten sanoitte, ja pitää muistaa, että koulujen kautta voisi saada heihin yhteyden. Komissio on sitoutunut Euroopan jatkokehitykseen ja siihen liittyvään politiikkaan. Tämä tulee olemaan avainasemassa digitaaliagendalla Euroopassa. Eli tämän puolesta on tehtävä töitä. Kiitos. Thank you, Commissioner. Colleagues, the debate is closed. Kiitokset. Keskustelu päättyy tähän ja äänestys järjestetään Brysselin miniistunnossa kahden viikon kuluttua. Seuraava asia.